Ja, guten Tag, meine sehr verehrten... Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Hyvät äh, talousarvon valvontakomitean jäsenet. Aloitan kokouksen, 17. kesäkuuta pidettävän kokouksen vuoden 2013. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Haluaisin huomauttaa, että huomiseen päivään liittyen on pieni muutos. Perhe tapahtuman, edustaja kepardi ei ole täällä kohdalla kohta 13 poistuu näin, mutta kohta, mikä kohta se vedetään tänne eteen sitten tätä takaa. Kebrandin tapaus kanssa iltapäivällä, ei 13 iltapäivälle. Ja kohta 19 iltapäivältä ei tämä erityiskertomus energiatehokkuuteen korjattujen kohesiopolitiikkaan investoinnit kustannustehokosta Zigmandas Balsytis. Se tulee kohta 13, eikä kohta 19. Käykö tämä teille? En näe kenenkään vastustavan, joten näin tämä on hyväksytty. Ja muistan myöskin, että täällä on myöskin webstreamingissa saatavilla käännökset ja myöskin huomisen äänestyksessä tarjotaan sitten sähköiset äänestyskortit mukaan. Ja sitten haluaisin muistuttaa vielä, että tämä yhteinen kokous Lipen ja Kontin kanssa on kello 15-16 Josef Antal salissa 6 Q2 ja kyseessä on PIF-direktiivi, eli direktiivi petoksia vastaan, jotka koskevat äh, EUn taloudellisia etuja. Ja näin siirrymme kohtaan kolme estyslistalla, eli pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksesta 22.23. huhtikuuta, 27.28. toukokuuta ja 29. toukokuuta. Onko tähän kohtaan jotain kommentteja? Ei näytä olevan, joten tämä on näin hyväksytty. Ja sitten mennäänkin jo kohtaan neljä. Telange mietintö annan ensin esittelijälle puheenvuoron, jos hän haluaa. Esther Telange, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin mutta tulee EU-hygienilainsäädäntöön erityisesti uusissa jäsenvaltiossa niin muistutan teitä siitä, että tämä on ollut poliittisella ja julkisella saralla aika kuuma peruna, sillä mehän vasta hyväksyimme aiheeseen liittyvää uutta lainsäädäntöä vuonna 2004-2006 ja jäsenvaltiot, jotka liittyivät unionin jäsenvaltioiksi, niin heidän piti tietenkin panna täytäntöön yhteisen lainsäädäntöä. Lainsäädäntö oli uutta ja muutenkin vaikeasti täytäntöön pantavissa vanhoissakin jäsenvaltioissa ja muistan kyllä hyvin, että me pohdimme sitä, että miten uudet jäsenvaltiot, joilla oli suuremmat haasteet edessään, niin miten me saamme ne panemaan tämän lainsäädännön täytäntöön. Ja olin tyytyväinen siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on paneutunut tähän nimenomaiseen asiaan. Sapard ohjelmaan liittyen oletetaan, että 170 miljoonaa euroa meni tähän nimenomaiseen tavoitteeseen – eli hygienilainsäädännön täytäntöönpanoon teurastamoissa ja 241 teurastamaa hyötyi tästä tuesta, joka perustuu Sapardin kakkostukijärjestelmään ja tarkoituksena on tehostaa maatalous- ja kalastusalan toimenpiteitä. Tarkoituksena oli selvittää, että mitä pitäisi tehdä, jotta teurastamot voisivat noudattaa EUn hygienialainsäädäntöä. Ja silloin kun lähdin tähän asiaan perehtymään, niin minä toivoin, että saisin lisää tietoa käyttöön, että meillä tulin tilintarkastustuomioistuimen syy. Niin ajattelin tutkiskella asiaa, että kuinka monta teurastamoa löytyy ja kuinka monet teurastamoista kykenevät noudattamaan EU-lainsäädäntövelvoitteita ja kuinka monet teurastamoista saavuttivat tämän riittävän tason saatuaan tätä tukea, mutta valitettavasti en saanut tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta lukiessani vastausta tähän kysymykseen, joten on vaikea arvioida tilannetta siten, että katsotaan että kuinka, miten toimittiin ennen tuen saamista ja miten sen jälkeen. Kuten sanottu, tuomioistuinta ei tästä voida syyttää, mutta tämä fakta tekee aika lailla hankalaksi asian selvittämisen Brysselin ulkopuolella, eli että mitä me tässä oikein valvomme. No mihinkäs tuomioistuin paneutui? Ensinnäkin komission valvontatoimenpiteisiin, ohjeistus ja johdanto ja sitten telin teurastamotoiminta ja sitten perusteet tuen antamiseksi ja tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että menetelmät ovat sinänsä kunnossa, mutta lisäksi täällä sanotaan, että melkoisia puutteita löytyy niistä maista ja niiden maiden teurastamoista, joissa käytiin tarkastamassa tilannetta. Ja omassa kertomuksessani viittaan siihen, että mitä tulee valvontakysymykseen, niin tuomioistuin on ilmoittanut, että komission valvonta on ollut vain ainoastaan osallista ja sitten jos katsotaan näitä kansallisia valvontaohjelmia, sehän on kaikin A ja O, niin kolmessa jäsenvaltiossa viidestä il, ilmeni ongelmia ja mitä tulee sitten o, eläinlääkintäturvallisuuteen liittyviin ongelmiin, niin neljässä jäsenvaltiossa viidestä näitä ongelmia oli. Eli tämän verran yhteenvedonomaisesti tuomioistuimen kertomuksesta. Niin, sitten mitä jatkossa tullaan tekemään tämän erityiskertomuksen pohjalta? Vastaukset, komission vastaukset ovat täältä löydettävissä ja olin aika lailla yllättynyt siitä, että kun puhutaan eläinlääkintäturvallisuudesta, niin vain ja ainoastaan yksi jäsenvaltio antoi vastauksensa tuomioistuimelle, eli aiomme puuttua tilanteeseen. Ja nyt kysyisinkin komissiolta, kun komissio on sopimusten vaalia. Eli tietääkö komissio, mikä on tilanne kolmessa muussa tai muissa jäsenvaltioissa, jotka ilmeisesti eivät ole toimineet riittävän mallikkaasti? Eli ilmeisesti puutteita löytyy eläinlääkintä terveyden puolelta. Omat kommenttini löytyvät tietenkin tästä mietinnöstä, mutta minun on tehtävä teknisluonteinen korjaus, sillä totean, että me rohkaisemme komissiota tehostamaan valvontatoimenpiteitä kalastusalalle ja sitten viitaan uuteen ehdotettuun lainsäädäntöön. Tekstissä kuitenkin mainitaan vanha lainsäädäntötekstin numero, eli sivulle seitsemän pitää tehdä tällainen teknisluonteinen muutos, eli tämä tänä vuonna komission esittämä lainsäädäntöteksti pitäisi olla viittauksen kohteena. Eli kaiken kaikkiaan tuomioistuimen, tuomioistuin on tyytyväinen siihen, että järjestelmä toimii, mutta nyt kuulisin kyllä komissiolta, että kun näitä puutteita on niinkin paljon, niin missä määrin yritätte kitkeä nämä, erityisesti eläinlääkintäpuolella, niin mitä tehdään niissä jäsenvaltioissa, joissa näitä ongelmia ilmeni? Eli miten puututte näiden neljän jäsenvaltion tilanteeseen? Ja sitten meidän on pohdittava, ei tämän mietinnön tiimoilta, vaan ylipäätään, että onko tämä se hajautettu järjestelmä, jota me toivomme, ja EU-lainsäädännön legitimiteettiin, niin kyllä kansalaisille on aika lailla vaikea selittää, että komissiosta ei löydy yhtään ketään, joka tietäisi, siis minä tarkistin tämän asian useampaan otteeseen, kukaan ei tiedä, moniko, moniako teurastamoja on olemassa, kuinka monet noudattavat näitä määräyksiä ja kuinka monet eivät, ja kuinka monet toimivat oikealla tavalla ennen Sapartuen myöntämistä ja kuinka monet sitten saatuaan tätä tukea. Eli kyllä minä toivoisin, että saisimme komissiolta vähän enemmän tietoa, jotta voitaisiin arvioida sitä, että mil, miten tehokkaasti näitä varoja me on käytetty. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä esittelijä. Hän esitti monia kysymyksiä. Ja ennen kuin annan tilin tarkastamista edustajalle Cardiffille puheenvuoron, Haluaisin muistuttaa, että katsoimme viikolla Olafin petosasioita ja katsoin myöskin ää, nyt sitten teurastumaan, mikä edistyminen tässä on. Joten tilintarkastustuomioistuimen edustaja Cardiff, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin mielelläni esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen raportin tulokset vuonna 2004 tehty uudistuksiin liittyen. Ja voimme viitata myöskin tässä meidän raporttimme ja myöskin kiitokset edustaja Langelle hyvin mielenkiintoisesta esityksestä valiokunnalle. Katson tässä tämän raportin taustat ensin. Tässä on taustatilannetta. Täällä on hygienia- ja elintarviketurvallisuuteen liittyen tarkastumassa erityislainsäädäntöä joka perustuu vuonna 2004 hygieniapakettiin, joka tuli voimaan vuonna 2006 tammikuussa. Verrattuna nykyisiin jäsenvaltioihin tai aikaisemmin jäsenvaltioihin, jotka ovat noudattaneet tätä lainsäädäntöä, ne uudet jäsenvaltiot, jotka liittyvät vuonna 2004, niillä on tietenkin erityisiä haasteita vasta näihin hygieniapaketin vaatimuksiin. Tämän takia EU antoi varoja näiden teurastamojen uudistamista varten, että voivat noudattaa määräyksiä. Ja tämän tientarkastuksen on, tarkoituksena oli katsoa, että komissiota ja jäsenvaltiot, jotka ovat saaneet jäsenvaltiota, ja on tukea, noudattavatko näitä sääntöjä. Tämä on jotenkin normaali tilintarkastustoimistoimille, mutta me katsomme jonkin varoja, ilman ikään kuin standardeja. Ja me vierailumme Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Puolassa, Romaniassa ja Sloveniassa tarkastusmatkalla ja sitten meidän pää, päättelmänne tähän jäsenvaltioiden jäsen, komission valvonta. Tässä tekin on tarpeen, että komissiolla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valvontatoimenpiteet, mutta täällä on sitten vielä parannuksen varaa. Ja toinen asia on sitten tekin hygienivaatimusten täyttöönpano, jota ei ole täysin tarkastettu vielä komission taholta tämän tarkastuksen aikaan, erityisesti siipakarjaa sektoria vielä katsottu loppuun saakka. Ja kolmas asia on myöskin nämä monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien heikko täytäntöönpano. Ja tämä tietenkin he vaikuttaa sitten siinä, että virallisia tarkastuksia voidaan tehdä tehokkaasti. Ja neljäs on sitten näytteenotto-ohjelmien koordinointi ja dokumentointi. Meitä tulee sitten hygienia- ja elintarvikevaatimusten dokumentoituu yleisesti ottaen Täällä oli soveltuvat toimenpiteet käytössä, mutta tietenkin parannuksen vara, parannuksen vara aina on. Monissa teurastamoissa oli hygienian liittyviä ongelmia, eli vaikka mahdollisuudet puuttuivat, tai sitten puhtaita ja likaisten alueiden erottelu oli toiminut. Ja jossakin teurastamoissa oli myöskin ongelmia vaarojen analysointiin liittyvät valontapisteiden suhteen, ja myöskin ongelmia lämpötilavaihtelujen merkitsemiseen. Joissakin teurastamoissa on myöskin ongelmia mikrobiologisten näytteenottojen suhteen ja elintarvikeliiketoimintaoperaattorin taholta. Tämä johtuu myöskin sitten näytteenotto takarajoista ei aina pidetty kiinni. Ja lopuksi myöskin vaikeuksissa on järjestelmässä jäljittää elintarvikkeet. Näitäkin ongelmia löydettiin erityisesti ruhojen ja karjan suhteen oli vaikea jäljittää ruhot aina tänne eläviin elämiin saakka. Eh, ohjaus ja koulutus. Kaksi asiaa voidaan mainita tästä. Ensinnäkin Suomessa jäsenvaltioissa ei ollut mitään eh, toimintatapaa liittyen juuri tällaisiin vaarojen analysointipisteisiin. Ja toiseksi komission koulutusohjelma, parempaa koulutusta paremmalle elintarvikkeelle. Oli tietenkin hyödyllistä, ja, mutta senkin onkin parantamisen varaa sen organisaation suhteen, erityisesti kuinka tämä, mm, nämä tulokset jaetaan eteenpäin. Sitten varojen käyttö. Pari asiaa tähän liittyen. Ensinnäkin, vaikka varsinaista arviointia komission talta ei ollut, on, on selvä, että EU-varoja on käytetty teurastavan uudistamiseen. Ja näin voidaan noudattaa paremmin EUn hygieniastandardeja ja jatkaa taloustoimintaa. Ja toinen asia, jokaisessa jäsenvaltiossa oli tiettyjä tapauksia, jossa tuota, viiden vuoden vähimmäisaikamäärästä ei pidetty kiinni, tai sitten toiminnan taho, tehokkuutta, siinä tasoja ei saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin teki kolme suositusta komissiolle valvonnan parantamiseksi ja täytöönpanon parantamiseksi ja ohjaukseksi ja koulutukseksi ja EU-varojen käyttöön suhteen. Kaikki nämä ovat yksityiskohtaisesti raportissa mukana. Lopuksi tiedän, että komissio on luonut EUn e elintarvikelainsäädännön uudistusta ja yksinkertaistamista. Ja tämä ehkä antaa lainsäätäjille mahdollisuuden katsoa sitä, mitä tässä tilintarkastustuomioistuimen raportissa on mainittu, ja ottaa ne huomioon sitten ehdotuksessa tämän mukaan. Kiitokset huomiostanne. Jotta kai olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia edustaja, hyvä äh, herra Cardiff tästä esityksestä. Seuraavaksi aloitamme keskustelun valiokunnan jäsenten kanssa. Onko teillä kysymyksiä? Kommentteja? Ei, näitä herra Edustaja Mulder, olkaa hyvä. Brief question. Lyhyt kysymys teurastaamojen toiminnasta sisämarkkinoilla ja hygienian riittämättömyydestä. Minkälaiset seuraukset sillä sitten on? Puhuttiin tukien poisvetämisestä, mutta entä sitten ne tuotteet, jotka päätyvät markkinoille? Mhm. Gibt es weitere Wortmeldungen? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ei näytä olevan. Joten Kysyn komissiolta, haluatteko kommentoida tätä? Herra Deik Sankopääosastolta ja, ja herra Ivans, kumpa haluaa käyttää puheenvuoron? The floor. Tuo puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. It's uh, Kundan Kiitokset. Niin, minä tästä asiasta nyt voisin sanoa muutaman sanan komission puolesta. Eli tilintarkastussuositukset tulevat komission hyväksyttäväksi ja toimet ovat jo alkaneet ja komissio on tyytyväinen näihin päätöslauselmiin ja koko järjestelmän kokonaiskuvaan uusissa jäsenvaltioissa ja sen riittävyyteen. Komissio on myös sitä mieltä, että nämä heikoudet eivät kyseenalaista yksittäisesti tai kokonaisvaltaisesti tätä koko järjestelmää hygienia olosuhteiden ja kriteerien vaatimusten täyttämisestä. Unionin lain pitäisi taata vastuullisuus siitä, että tuotteet, jotka markkinoille pääsevät, ovat turvallisia. Jäsenvaltiot ovat vastuussa täytäntöönpanosta ja tehokkaasta valvonnasta ja komissio tarkastelee tätä oman virastonsa kautta jotta turvallisuus toteutuu koko unionissa. Komissio on sitoutunut rohkaisemaan jäsenvaltioita toteuttamaan eläinlääketieteellisiä tutkimuksia ja toimiikin näin tulevaisuudessa aina kun tarvitaan ja haluaisin korostaa seuraavia asioita. Ensiksi komissio jatkaa työtään jäsenvaltioiden kanssa ja käyttää olemassa olevia mekanismeja, suuntaviivoja, monivuotisia kansallisia valvontasuunnitelmia ja kansallisia kertomuk- vuosittaisia kertomuksia. Ja lisäksi tehdään tällaisia säännöllisiä arviointeja valvonnan tehokkuudesta ja näiden valvonto, tai valvontamatkojen tulokset päätetään lähetetään jäsenvaltioille ja pyydetään jäsenvaltioita parantamaan tilannetta ja myös selostamaan, mitä sitten tapahtuu, mitä on tehty tilanteen parantamiseksi. Ja komissio valvoo, että kaikki on hoidettu asianmukaisesti. Ja komissio myös jatkaa julkisten näiden kertomustensa julkistamista ja haluamme turvallisempaa ruokaa, tarjontaa ja komissio järjestää siksi jäsenvaltioiden kanssa yhteisiä kokouksia ja miettii näitä vuosittaisia ohjelmia ja myös saa palautetta säännöllisesti täytäntöönpanosta, jotta yksiköiden välillä toimitaan viestinnässä tehokkaasti, niin komission täytäntöönpanopuolelta nämä terveys- ja kuluttajansuojayksiköt ovat vastuussa ja meillä on jatkuva menettely tietojen vastavuoroiseksi vaihtamiseksi säännöllisesti näiden yksiköiden välillä. Ja ohjelma on parantamiseksi, niin nämä kommentit ja ovat päätyneet jo lähes tulkoon loppuun saatettuun arvioon jäsenvaltioiden tilanteesta ja ne ovat sitten tulevien toimien ja päätösten, ja päätösten pohjana. Ja sitten vielä maaseudun kehittämisohjelmasta. Meillä on tuo yhteinen arviointiperusta kaikille eri maaseudun kehittämisohjelmille ja siinä esitetään ohjelman tehostamista ja tarjotaan myös paremmat mahdollisuudet vastata tavoitteisiin ja suuntaviivat arvioidaan vakavalta pohjalta ja myös puhutaan kattavasta valvonnasta. Komissio on yhdessä tämän maaseudun kehittämisverkoston kautta luonut verkoston asiantuntijuuden ja kokemusten vaihtamiseksi maaseudun kehittämispolitiikan parantamiseksi. Ja tässä 2013 vuoden ohjelmassa yksinkertaistetaan valvontamenettelyjä edelleenkin. Kiitokset. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron ja Ermullerin kysymyksiä. Niin, minä esitin komissiolle kysymyksen, mutta joko se meni minulta ohi tai sitten en saanut sitä laisinkaan. Sorry for, for uh, missing this point. Anteeksi, kun unohdin tämän. Uskon, että nämä säännöt ovat elintarvikelainsäädännössä ja myös hygienialainsäädännössä selkeitä. Eli jos havaitaan ruokaturvallisuuden vaikuttavia tekijöitä, niin ryhdymme toki toimiin ja näissä yksityiskohtaisissa kertomuksissa ei ole välttämättä aina suoraa seurausta ruokaturvallisuuteen, eli ei aina ole suoraa vaikutusta elintarvikkeiden turvallisuuteen. Kiitos. Jan, content? Hyvä, tyytyväinen. Jan. Want to come in again? confirm that I would be even more. Niin, kyllähän minä voisin olla vielä tyytyväisimpikin. Now, for... Hyvä. Ja loppu sanat. Haluaako äh, Rakari todeta vielä jotain tiintarkastustuomioistuimesta puheenjohtaja vain selvennyksen vuoksi? Emme ole elintarviketarkastajia, sen takia emme katsoneet myöskään lopputuotteita, näitä elintarviketuotteita sinänsä – mutta on selvää, että asiat jotenkin ovat parantuneet näin. Ja myöskin fysikaalinen infrastruktuuri on parantunut, voidaan tarjota näin taata elintarvikkeen turvallisuus, kuinka ruohot käsitellään ja niin poispäin. Että kaikki noudattaa uutta säännöstöä ja eurooppalaisia standardeja. Tietenkin nämä asiat ovat kaikki myönteisiä täytäntöönpana asioita jotenkin huomasimme, jotka myöskin liittyvät hygieniaan, mutta eurooppalaisessa hygieniajärjestelmässä on myöskin paljon päällekkäisiä tasojakin. Eli mitä ehdotamme meidän mietinnössämme olevat asiat, jotka liittyvät lähinnä tähän tuotannon lopputuotteeseen. Mutta tiedämme aikaisemmista elintarviketurvallisuusasioista, että että joskus elintarviketurvallisuusasiat eivät synny, koska täällä on pieni muutos tai virhe ketjussa, vaan muista syistä. Tämän takia meidän oli tärkeää ottaa esille myöskin nämä täytäntöönpanoasiat. Vaikka nekin ovat erilaisia eri kohdissa. Mutta tietenkin ne esille, että komissio voi toimia näiden pohjalta. Toivottavasti komissio hyväksyy meidän tiedon, tietomme ja että toimiin tarttaan. Tiedämme, että tietenkin komissioviranomaiset tekevät huomattavasti enemmän tarkastuksia paikan päällä. Tiedämme, että tässä on hyvin laaja järjestelmä käytössä, mutta silti aukkoja on ja ehkä komissio pitäisi ottaa nämä aukot huomioon. Kiitoksia. Nyt Esther de Päätelmä on, että prosessi jatkuu, koska uuteen ehdotukseen liittyen meillä on teksti tarjolla ja me varmaankin palaamme sen asian käsittelyn tiimoilta tähän asiaan. Tässä nyt kyllä poletaan aika lailla paikallaan. Ja sitten tähän Jan Mulderin esittämään kysymykseen koskien elintarviketurvallisuutta. Kun katson tuomioistuimen päätelmät koskien hygieniamääräysten noudattamiseen, niin on selvää, että tietyt asiat vaikuttavat myöskin elintarviketurvallisuuteen, sillä jos katsotaan näitä esimerkkejä, joita tuomioistuin antaa, niin ne liittyvät muun muassa siihen, että niin sanotulta puhtailta alueilta näitä ö, lihoja on siirretty niin sanottujen saastuneiden alueiden läpi. Eli tässä on kyllä jätetty noudattamatta elintarvikelainsäädäntöä ja se on tietenkin omiaan vaikuttamaan elintarviketurvallisuuteen. On tietenkin samaa mieltä, että tuomioistuin ei voi arvioida, että missä määrin elintarviketurvallisuuteen on vaikutettu, mutta kun katsotaan näitä komissio, tilintarkastusomistuimen esittämiä ehdotuksia, niin kyllähän ne antavat selvästikin ymmärtää, että ongelmia on. Ja komissio ei vastannut Jan Mulderin kysymykseen sen suhteen, että mitä tämä olisi käytännössä tarkoittanut eh, näiden tuotteiden suhteen, eli mitä niille tuotteille olisi pitänyt tehdä. Tietenkin ne olisi pitänyt poistaa markkinoilta, mikäli teurastamot eivät ole toimineet sääntöjen mukaisesti. No jäsenvaltiot olisivat joutuneet tämän tarkistuksen tekemään. Eli tässä ovat nämä kaksi valvontatasoa. Voisiko komissio sanoa, että mitä tulee elintarvikevalvontaan, niin neljä viidestä jäsenvaltiosta, jotka olivat tarkastuksen kohteena, niin ongelmia ilmeni, eli lainsäädäntöä ei noudatettu. Onko tilanne nyt muuttunut parempaan suuntuun, suuntaan näissä neljässä jäsenvaltiossa, ja onko komissio tietoinen siitä, että mitä jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tekemään? Komission pitäisi valvoa valvojien toimia Eli ainakin komission olisi pitänyt katsoa, että onko tässä jäsenvaltiotasolla lähdetty korjaamaan olemassa olevia ongelmia, joten tämän verran kysyisin komissiolta ja yksi kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuimhan ilmoitti, että nyt kun uutta lainsäädäntöä muovataan, niin mitä me voisimme tehdä? Mitä tilintarkastustuomioistuin sanoisi meille, että mitä meidän pitäisi tehdä toisin suhteessa komission ehdotukseen liittyen koskien virallisia tarkastuksia. Eli mitä meidän pitäisi tehdä toisin kuin mitä komissio ehdottaa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Edustaja Sigelski, olkaa hyvä. Przepraszam, że dopiero teraz, ale e, ja mam dalej... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, kun kyseessä on tämä prosessointi, niin mitä oikeastaan tilintarkastustuomistoin tarkasti siellä teurastamoissa ja miltä pohjalta he tekevät sitten näitä suosituksia? Mä kuulimme, että tietyistä standardeista ei pidetty kiinni. Tämän saimme kuulla täällä aikaisemmin. Tarkoittaako tämä sitä, että meillä ei ollut tarpeeksi aikaa tähän? Vai onko tässä joku yleinen ongelma? Tämän kuulin myöskin DG Sankolta. Tämä oli hyvin yleistä, että se mitä me kuulimme, se voitaisiin todeta mistä tahansa yrityksestä ja toiminta-alasta. Tiedän, että on tietenkin hyvin kallista sopeuttaa toimintaa uuteen lainsäädäntöön. Minä tunnen tämän itsekin myöskin maatalousvaliokunnasta, että olin vastuussa tästä myöskin kansallisella tasolla aikoinani. Mutta mitä kuulin, tämä oli hyvin yleistä. Minulta tästä puuttuu konkreettinen ajatus. Okei. Okay. Hyvä. Nyt annan puheenvuoron jälleen komissiolle ja vahvistaa hän sitä, mitä esitteli juuri täällä toteli. Koska me olemme täällä talousarvion valvontavaliokunnassa. Meitä kiinnostaa pelkästään se, että käyttääkö varoja oikein, ja, mutta myöskin se, että se tavoite, jota tässä EU-ohjelmilla pyrittiin saavuttamaan, saavutettiinkö se, eli suoritusta. Kysymys, jonka De Lange täällä esitti, että onko elintarvikkeen laatu parempi valvonnan avulla kuin ilman? Ja onko komissio valmis tekemään korjauksia, jos elintarvikkeen laatua tai haluttua laatua ei saavuteta? I think I will... Niin uskon, että vastaan nyt. Tässä kysyttiin valvonnasta. Tämä koskee sankoa enemmän ja hygieniaa ja sitten myös maatalouspuolelta näihin rahoitusasioihin vastaus. Vahvistaisin sen, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan näistä viidestä valtiosta ja erityisesti viitataan yhteen valtioon, on, niin on sanottu, että kaikkia näitä valtioita on tarkastettu saman viraston toimesta, eli samoja suosituksia ja samoja, samaa valvontaa on toteutettu siinä, mitä näiden jäsenvaltioiden tulisi tehdä vastatakseen oikein näihin hygienialainsäädännön vaatimuksiin. Ja tuossa kertomuksessa, jotka siis, joka siis on julkisesti saatavilla, ei havaittu huomattavia ö, elintarviketurvallisuusongelmia, mutta huomauttaisin, että kun tämä virasto nyt on tutkailut näitä valtioita, erityisesti tutkailut hygieniapuolta, ja siitäkin tuo kertomus on saatavilla. Ja toiseen kysymykseen voisin pyytää maatalouspääosaston edustajaa vastaamaan pikemminkin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pääosastomme on varmistanut sen, että taataan tällaisen viisivuotisvalvontajärjestelmän kautta lainsäädännön noudattaminen, eli jäsenvaltioiden pitäisi tarkistaa vuosittain, vastataanko tiloilla näihin asetettuihin vaatimuksiin. Ja sitten tämä tieto tarkistetaan meidän tarkastajimme toimesta ja mikäli ilmenee tietoja sen suhteen, että jotain ongelmia on, niin siihen sitten puututaan. Kiitoksia. Okei, okay. Hyvä. Kiitoksia. Kiitokset näistä vastauksista. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole tähän kohtaan, niin voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn tällä kertaa. Mennäänpä sitten seuraavaan estyslistan kohtaan. Se on erityiskertomus, mm, tuen kohdentaminen maatilojen nykyaikaistamiseen. Ja tähän tuen kohdentamiseen maatilojen nykyaikaistamiseen tämän esittelee meille myöskin tiintarkastustuomioistuimesta Rasa Budbergyte ja annan hänelle myöskin saman tien puheenvuoron. Tervetuloa tänne. Moment. Yes. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tästä välineestä 121 Eli maatilojen uudistaminen ö, tarkastuksen ja kyllä tarkoitus on se, että taloudellista ö, kykyä ja toimintaa voitaisiin parantaa. Ja tätä käytetään kaikissa jäsenvaltioissa ja se on yksi suurimmista välineistä kustannusten tarkastamisessa. 2007-2013 tuo budjettisumma oli 11,11 miljardia euroa eli 11 prosenttia kokonaismaatalous, maaseudun kehittämiskustannuksista, joissa on 630 miljoonaa myös tuosta terveystarkastuksesta ja myös taloudellisesta elvytyssuunnitelmasta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, onko tuo väline 121 kohdennettu erityistarpeisiin jäsenvaltioissa ja unionin prioriteetteihin, kuten teknologiaan, innovointiin, laatuun ja tuotannon eriyttämiseen. Ja nämä tavoitteet on laadittu jäsenvaltioiden tarpeita heijastellen ja on myös eri e- valittu valintakriteerit jotta voitaisiin valita parhaiten asiaan sopivat hankkeet ja laskettu myös riskejä ja taloudellista elinkelpoisuutta tuomioistuin havaitsi, että tavoitteisiin on päästy. Tämä kuitenkin on lähestulkoon välttämätöntä, jos ajatellaan investointeja uuteen, uusiin välineisiin tämän modernisoinnin pohjalta. Meidän johtopäätöksemme on se, että tämä väline 121 voi tarjota suurempaa arvoa vastinetta rahalle, mikäli on se, varat on paremmin kohdennettu varsinaisiin tarpeisiin ja prioriteetteihin. Tässä oli kyse kymmenestä arvioidusta valtiosta. Käytännössä ne oli aika vähän harjoitettu hankkeiden prioritisointia. Ainoastaan kahdessa, kahdessa jäsenvaltiossa oli kohdennettu järjestelmä viidessä, hyvin rajallinen järjestelmä ja muut loput, lopulla kolmella järjestelmä toimi aika heikosti. Tällaiset rajoitetut ja heikot järjestelmät johtavat tehottomaan julkisten varojen käyttöön. Komissio on myös hyväksynyt maaseudun kehittämisohjelmia, jotka, joissa myöskään ei ollut kovin paljon kohdennusaikeita. Lainsäädäntö ei velvoita jäsenvaltioita määrittelemään, minkälaista valintakriteeristöä ne käyttävät. Tuomioistuin uskoo, että tämä olisi tärkeää, jotta komissio voisi määritellä miten näihin kohdennettuihin tavoitteisiin on päästy. Myös ähm, tämä kohdennetun, kohdentamisen puute johtaa siihen, että on tehotonta tarkastaa, mihin näitä varoja on käytetty terveystarkastuksessa. Tuomioistuin arvioi myös valvontajärjestelmää ja myös äh, finanssiriskien elinkelpoisuutta ja hankkeiden elinkelpoisuutta. Tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että yhteinen valvonta ja arviointipuitteisto ei ole tarjonnut riittävästi ulotettavaa tai tar- relevanttia tietoa tämän maatilan kestävyydestä tai investoinnin elinkelpoisuudesta kaikissa jäsenvaltioista. Mitä sitten voitaisiin tehdä, jotta tämän välineen 121 kautta päästäisiin parempiin tuloksiin. Ensiksi komission pitäisi ehdottaa lainsäädäntöä ja tehdä selkeät vaatimukset jäsenvaltioita varten eh, yksityiskohdista maaseudun kehittämisohjelmiin. Ja täytyy myös komission taata, että nämä vaatimukset eh, tulevat täytetyiksi ja kun täytäntöön pannaan näitä ohjelmia, niin jäsenvaltioiden täytyisi tarjota selkeät ja asianmukaiset valintakriteerit. Toiseksi Mikäli joitain keinoja ja välineitä ja varoja halutaan korvamerkitä erityishankkeisiin terveystarkastuksen sisällä, niin komission pitäisi tarjota lainsäädäntöä erityisvaatimuksiin unioniasetusten piirissä. Kolmanneksi, komission pitäisi myös varmistaa, jotta asianmukainen ja luotettava tieto saadaan hallinnoinnin ja valvonnan helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden pitäisi myös neljänneksi ottaa käyttöön tehokkaita menettelyjä riskien arvioimiseksi ja suhteellistamiseksi, ja jotta näitä varoja ei anneta sellaisille hankkeille, joiden elinkelpoisuus on epäilyksen alainen. Ja komission pitäisi viidenneksi myös rohkaista jäsenvaltioita noudattamaan hyviä käytänteitä silloin, kun investointikulut ovat, täytä, ovat hyväksyttäviä ainoastaan lainan hyväksymispäivästä lähtien. Tiedintarkastustuomioistuin toivoo komission arvioimaan näitä suosituksia uudelleen seuraavalle ohjelmakaudelle. Ja lopuksi havaitsen äh, esittelijän pyytävän tuomioistuimelta suht tee suhdeperusteista laskelmaa siitä, minkälaisia, miten, miten nämä, mihin että näihin suosituksiin on päästy. No kuitenkaan tuomioistuimen tehtävä ei ole tarjota tällaista kriteeriä, vaan se kuuluu hallinnon puolelle. Mutta voin kuitenkin sanoa, että tuomioistuin aivan varmasti myös tulevissa Tarkastuksissaan tarkastaa ja käy läpi jäsenvaltioiden valitsemia valintakriteerejä ja ottaa sitten esille hyvät ja huonot käytänteet. Haluaisin kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä tarkastuksen aikana ja myös Ajala Senderiä kiintoisasta tekstistä. Kiitokset ja olen täällä vastaamassa kysymyksiin very much. Kiitoksia. Rova Budberg Kytö. Ja sitten seuraavaksi annan puheenvuoron esittelijälle Ajala Senderille. Kiitos puheenjohtaja. Niin ensiksi minä haluan myös toki kiittää nyt Rova Budbergitä mainiosta lausunnosta ja erinomaisesta yhteistyön hengestä. Tämä teksti on olennainen erityisesti siksi, kun ajattelemme eri maa, talouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan välineitä, niin näistä pilareistahan nyt on kyse. Puhumme tietysti emme pelkästään nykyisestä maatalouspolitiikasta, vaan myös tulevista politiikoista, elintarviketurvallisuuden, ympäristön suojelun, maisemansuojelun ja maankäytön suunnittelun ja sen sellaisen alalla. Ja erityisesti on tutkailtu tuota välinettä 121 uudistamisen näkökulmasta maatiloilla ja, ja johtopäätöksiin on päästy seuraaviin, eli tämä, kuten sanoin, tämä maaseudun kehityspilari on kehittymässä. Siellä on erilaisia valvontamoduleita ja sen sellaisia. Niitä muodostellaan edelleenkin yhteisen maatalouspolitiikan ja suorien tukien sisällä toivotaan elinkelpoisuutta ja valvonnan tehostamista ja niin poispäin. Maaseudun kehittämis, sen sisällä sitä piti vahvistaa entisestään ja yksinkertaistaa sitä. Ja tässä nyt on päästy eteenpäin ja parannettu koko mekanismia, tuota valvontamekanismia erityisesti maaseudun kehittämisen puolesta puolella. Ja tämä väline 121 ja sen sisällä olevat sadat miljoonat eurot ovat tulleet arvioinnin piiriin. Ne ovat nyt erityisen olennaisella paikalla tässä modernisointiprosessissa. Ja tietysti tilintarkastustuomioistuimen toive valvontamekanismin vahvistamisesta ja parantamisesta ja jäsenvaltioiden tietojen yhdenmukaistaminen jo, siis nämä, näiden tietojen pitäisi olla asianmukaisia ja luotettavia, ja myös nuo indikaattorit, joiden pohjalta nuo tiedot kerätään, niin pitäisi myös toimia vertailukelpoisesti ja sitä kautta päätyä myös parhaimpaan valvonta- ja ö, arviointijärjestelmään. Tietysti meidän täytyy myös välttää sitä, että nämä, näiden hakemusten käsittely pirstaloituu ja että täytäntöönpanopuoli pirsta, pirstaloituisi. Meidän täytyy muistaa eh, kuitenkin eri alueiden huima eriäväisyys ja erilaiset tarpeet. Tosin täytyy pyrkiä välttämään eh, järjestelmän pirstaloitumista, koska se sitten haittaisi kokonaan, kokonaistäytäntöönpanoa. Ja olen samaa mieltä siitä, että on vallalla huomattava epäyhdenmukaisuus prioriteettien välillä Euroopan unionissa ja sen pohjalta on hyvin vaikea toteuttaa syvällisempää arviointia joidenkin jäsenvaltioiden osalta, esimerkiksi Romanian osalta. Romania ei ole pystynyt tarjoamaan meille kaikkia tietoja tietyn menettelyajan aikana ja siksi me päädyimme negatiivisiin kielteisiin tuloksiin Romanian kohdalta ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että itse asiassa siellä oli riittävän tehokkaat ja vahvat indikaattorit ja lopulta päästiin paljon myönteisempään lopputulokseen kuin aluksi näytti tuossa tilintarkastustuomioistuimen alueiden arvioinnissa. Ja sama voi koskea myös monia muita paikkoja, Saksaa, Katalunia, Espanjassa ja niin poispäin. Eli nuo indikaattorit ja kriteerit, niiden pitäisi olla mahdollisimman yhtenäisiä ja vertailukelpoisia, jotta jos, jos niitä käytetään sitten eri aikoina, eri vuoden aikoina esimerkiksi, niin voitaisiin silti saada suhteellisen samoja tuloksia. Sitten olen myös samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pyrkiä pitämään kiinni tuosta modernisointituesta ja operatiivisten toiminnallisten yksiköiden kehittämisestä maatiloilla on nimittäin havaittu, että vaikka nyt pyritään sitten anomus, hakemusvaihetta ja täytäntöpanovaihetta kehittämään, niin siihen on jo päästykin ja se on juuri tämän uudistusprosessin ansiota ja myös koko politiikkamme uudistamisen ansiota. Ja vielä lopuksi huomauttaisin olevani samaa mieltä Budbergiten kanssa siitä, että ei ole tavanomaista pyytää tilintarkastustuomioistuimelta siitä, miten nyt oikein pitäisi tulevaisuudessa toimia ja minkälaisia, minkälaisia kriteerejä tarvittaisiin, mutta minä kuitenkin huomauttaisin, että tässä nyt saatetaan toimia vähän ristiriitaisesti. Tuomioistuin kuitenkin selostaa sitä, että täytyy uudistaa ja täytyy va- la- vertailla välineitä toinen toisiinsa ja, ja järjestelmiä toinen toisiinsa ja tulee uudistaa näitä järjestelmiä, mutta sitten kuitenkin tilintarkastustuomioistuin sanoo, että ei ole oikeastaan olemassa innovointia arviointiin minkälaisia kriteerejä olemassa. Haluaisin tähän vastauksen, eli minkälaiset kriteerit ovat olleet tilintarkastustomioistuimen tutkimuksen takana, koska kyllä siellä kuitenkin puhutaan innovaatiosta. Eli tässä on vähän nyt ristiriitaisuutta. Jois on tapauksia, joissa on selkeästi havaittu, että järjestelmät eivät ole toi, ol, toimineet riittävän tehokkaasti. Esimerkiksi Luxemburgin osalta näin kävi. Ja myös Puola mm, jäi tässä vähän hämärän peittoon. Kuitenkin näitä esimerkkejä on käytetty rajoittavina esimerkkejä. Eli on toisaalta on esimerkkejä ja toisaalta sitten ei taas haluta tarjota minkälaisia kriteerejä. Eli tässä on vähän nyt periaate, periaatteessa tällainen tietynlainen ristiriita ja siksi minä tahtoisinkin tulevaisuuden suunnitelmien yhteydessä toivoa, että tilintarkastustuomioistuinkin kertoisi meille tarkemmin, missä näitä kriteerejä tarvittaisiin, erityisesti kustannushyötykriteereitä ja varsinkin uusien välineiden hankkimiskriteereitä ja sen sellaista. To- todennäköisesti tällaisia kriteerejä kuitenkin on, ja mitä tämä innovaatioaspekti sitten oikeastaan tarkoittaa? Minkälaisia innovaatiokriteerejä te sitten käytätte, kun kuitenkin puhutte innovaatiosta? Ja vielä haluaisin huomauttaa, että tätä arvio, tässä arvioinnissa on käytetty erilaisia alueellisia järjestelmiä. Esimerkiksi Espanjassa Katalunian alue ja sitten taas esimerkiksi Saksan Baden-Württembergin aluetta, nehän ovat eri alueita ja niitä on arvioitu eri tavalla. Sitten taas vaikkapa Puola, no Luxemburg on vähän rajallisempi alue, mutta vaikka Puola, Puolaa kokonaisuutenaan, Romania kokonaisuutenaan ja joitain sitten taas aluekohtaisesti. Eli mä tahtoisin nytkin esittää, et, esittääkin kysymyksen, minkälaiset valitsemus, valitsemiskriteerit teillä on ollut, minkälaista vertailtavuutta voidaan ajatella esimerkiksi Katalunia suhteessa muuhun Espanjaan maatalo, maatiloilla, koska kuva on varmasti sitten erilainen Galiciassa, Extremadurassa tai muilla Espanjan alueilla. Eli nämä johtopäätökset voivat siksi esittäytyä täysin toisenlaisina. Eli siksi haluaisin pyytää vähän vastauksia myös tulevaisuuden äh, näkökulmasta, miten voimme ymmärtää tilannetta paremmin sitten taas myöhemmin. Meillähän on selvät intressit saada selkeät johtopäätökset ja saada kaikki hyöty tilintarkastustuomioistuimen lausunnoista komission töistä. No niin, tämä riittänee nyt varmasti ja olen täällä valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Yes. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja edustaja Lange, olkaa hyvä. following on from what... Jatkan siitä, mitä esittelijä sanoi, eli että mitkä olivat ne valintakriteerit ja miksi komissio hyväksyi kaikki nämä kymmenen aluekehitysohjelmaa, kun tiesimme, että kaksi olivat todella hyvin kohdennettua, kaksi taas aivan täysin päinvastaisilla kannalla, joten ja loput olivat jotain puolivälin juttuja. Eli miksi näiden kolmen kategorian välillä ei ollut mitään eroa komission valintakriteereissä. Ja sitten mitä tulee UMPn terveystarkastukseen ja aluekehityksen ta- tarkastukseen, niin komissio on itse ehdottanut sitä, että Meillä pitäisi olla muitakin tavoitteita maatalouspolitiikassa, kuten uudistuvat energialähteet, biodiversiteetti ja niin poispäin. Missä määrin komissio on tietoinen siitä, että nämä menot antavat mahdollisuuden myöskin täyttää muut kriteerit. Voihan olla olemassa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat omiaan parantamaan tilojen toimintatasoa, mutta eivät ole sitten muilta osin tyydyttäviä, joten kysyisinkin, että tarkistaako komissio laisinkaan sitä, että tästä kaikki tahot hyötyvät, eli että me modernisoimme tilaa, mutta samalla myöskin täyttyvät nämä ylimääräiset lisää kriteerit, kuten biodiversiteetti tai uusiutuvien energialähteisiin liittyvät kriteerit. Joten voisiko komissio kertoa meille, että missä määrin syntyi tällaisia win-win-tilanteita, eli että kaikki hyötyvät, vai onko tilanne edelleenkin tällainen vanhanaikainen, eli että nyt keskitytään aina vain yhteen uudistuskohteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Sinerkaski, olkaa hyvä. Tak, poprawa konkurencyjności gospodarstw następ... Niin, kilpailukyvyn parantaminen maataloustiloilla tapahtuu tietenkin mm, laitteiston uudistamisen avulla. Tällä on tietenkin erilainen vaikutus maatoloihin kuin, kuin ympäristöönkin. En usko, että ainakaan tämä vaikut, ympäristövaikutus on mitenkään haitallinen. Tämä on vähimmäisvaatimus varmaan tälle tuelle. Ja kysymys, joka täällä esitettiin, että Uusiutumisinvestointi pitäisi tapahtua suorempaan. Ja sitten taas kun meillä on maatasolla tiettyjä varoja, joita käyttää kilpailukyvyn parantamiseen, niin tätähän, tämä hyväksytään taas Agri-pääosaston taholta. Niin kysymys herääkin sitten, kuten tilintarkastustuomioistuinkin mainitsi täällä, että miten voidaan taata se, että voidaan arvioida kunnolla varojen käyttö, tarkoitusperät, ne, jotka hyväksytään maatasolla ja ne, jotka taas hyväksytään taas sitten agripääosaston tasolla. Tämä ei ole mikään syyte sinänsä, vaan tietynlainen ongelma, jonka haluaisin ottaa esille. Ja sitten vielä toinen asia. Kuinka pitkälti voitaisiin tässä esittelijän mainitsema asia ottaa huomioon se, että miten voitaisiin huomioida se, että kilpailu, kyky, arviointi ottaa esiin myöskin huomioon maatalon, tilan koko. Minua täällä Minulle todettiin, että vaikka, vaikka traktorinosto ei liity mitenkään maatilan uudistamiseen. No se on perustuote tietenkin maatilalle. Ja on tietenkin vaikea ostaa mitään muuta tuotetta, muuta, muuta vetojuhtaa. No tietenkin olisi hyvä keksiä uusia innovaatioita tämän tilanteen parantamiseksi. Mutta jos maatila lähtee tavallaan aika alhaiselta tasolta, jolloin tällainen perustavaa olevaa uudistusta tarvitaan. Ja silloin aloitetaan kyllä ihan perusvälineistä. Ja tämän takia pyytäisinkin, että tulevaisuudessa voitaisiin katsoa maakohtaisia erityistilanteita maatilan suhteen, mitä tulee erityisesti juuri niiden tilakokoon. Tilanne on erilainen Alankomaiden suurissa maatalousyrityksissä kuin taas Rumania ja Bulgarian maatiloilla. Kyllä kriteerien pitää olla erilaiset ja ne pitää olla sopeutettuja kyseisiin olosuhteisiin. Ja ensin pitää alkaa uudistustyö alhaalta ja pienistä asioista ja sitten vasta mennä eteenpäin. Ne pyytäisin, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin ottavat tämän huomioon. Kyllä pitää aloittaa ensin pohjalta perusvarustuksesta – Eihän voida ostaa jotain hienoja laitteita, jos ei ole peruslaitteistoa mm, käytöstä. Tämähän on ihan aivan mahdotonta. Tämän takia minun vaatimukseni tai pyyntöni on se, että ottaen huomioon maakohtaiset erityisolosuhteet ja ne sitten huomioidaan, koska muuten tässä mennään ihan väärin päätelmiin, kun se ei ota huomioon kehitystasoa. Kiitoksia. Kiitokset. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annetaan ensin komissiolle mahdollisuus vastata. Agripääosasto. Jose Manuel Sula ja Kasus Anjotis ovat täällä edustajina. Kuka haluaa puheenvuoron? Olkaa hyvä. Many thanks for giving me the floor. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää esittelijää tuomioistuinta tehdystä työstä, erityisesti näistä tuomioistuimen suosituksista ja kiitokset myöskin esittelijän tekemistä suosituksista. Me olemme molempien kanssa samaa mieltä, kun katsomme tulevaisuuteen ja siihen liittyen, että miten voidaan saada kustannustehokkuutta aikaiseksi – kun julkisia varoja käytetään maatilojen nykyaikaistamiseen. Eli meillä on yhteinen tavoite, mutta ennen kuin puutun siihen, millä tavalla lainsäädäntötyötä pitäisi tehdä, niin haluaisin kertoa, että jo tällä tukikaudella on tehty hartiavoimin töitä asioiden parantamiseksi. Ja jos katson suosituksia 1a ja b, niin niihin liittyen toteaisin, että on olemassa erilaisia lähestymistapoja tuen kohdentamiseen. Esimerkiksi valintakriteerit, alueellinen erilaisten tarpeiden huomioon ottaminen, asettaminen ja sitten tuen katon lukkoon lyöminen. Ohjelmat perustuvat strategiaan ja tämä strateginen lähestymistapa vahvistuu jatkossa analyysien pohjalta. Ja tässä huomioidaan alueen tai maan tämänhetkiset tarpeet. riippuen siitä, minkälaisesta lähtökohdista lähdetään liikkeelle. Ja tämän tehostetun strategisen lähestymistavan pohjalta jäsenvaltiot tarkastelevat, minkälaisia tarpeita on olemassa ja sitten ehdottavat, että minkälaisia investointeja tarvitaan, jotta tilanne paranisi. Niin kuin täällä on sanottu, tietenkin tässä täytyy huomioida se, mikä on kunkin alueen kehitystaso, joku, jollekin joku uusi asia voi olla todellakin jotain uutta, mutta toiselle jotain jo tot, vanhaa, joten meidän täytyy todellakin katsoa, mitä välineitä käytetään, jotta olemassa olevia ongelmia voidaan kitkeä. Mitä tulee valintakriteereihin, niin uusi ehdotus korostaa nimenomaisesti sitä, että meidän täytyy todellakin kohdentaa tukia vielä paremmin kuin aikaisemmin. Haluaisin muistuttaa vain siitä, että kyse on jaetusta hallinnosta, eli jäsenvaltioiden pitää esittää ex ante arvio tilanteesta, jotta todellakin voidaan konkreettisella ja konkreettisella tavalla vaikuttaa siihen, millä tavalla ohjelma muotoillaan. Tehän tiedätte, että alue tukitasolla me toimimme hyvinkin kohdennetusti. Meillä on kuusi prioriteettialueita ja on tietenkin selvää, että me voimme jatkossa ottaa paremmin tarpeet huomioon, mutta toisaalta kun katsotaan uutta lainsäädäntöä, eli artiklaa 18 tästä uudesta ehdotuksesta, niin siellähän annetaan mahdollisuus tuen parempaan kohdentamiseen ottaen huomioon jäsenvaltion tarpeet. Jäsenvaltiot itse sitten suunnittelevat, minkälaisen järjestelmän he kehittävät. Tavoitteet perustuvat priorisointeihin, eli Viittaan tässä suosituksen numero kaksi. Sekä esitteli, että tuomioistuin toteavat, että meidän täytyy mennä pidemmälle valvontatiedon käytön suhteen, mutta toteaisin vielä sen verran, että nykyinen puitteisto on yksi parhaimmista mahdollisista järjestelmistä silloin, kun puhutaan investointirahaston ja rakennerahaston varojen käytöstä. Meillä on järjestelmä, joka ei ole täydellinen, sitä on kehitettävä, mutta kuitenkin niin, että voisimme puolimatkaan päästyämme arvioida, miten järjestelmä on toiminut ja ehkäpä sitten tarvitaan muutoksia, mutta ainakin saataisiin jotain tietoa järjestelmän käytettävyydessä käyttöön. me tiedämme, että vuonna 2015 saavutetaan nämä esitetyt tavoitteet ja sitten vuonna 2017 tulemme esittämään ex post arviomme ja sitten voimme vastata niihin kysymyksiin, joita täälläkin jo on esitetty. Mitä tulee yhteisen arviointikehykseen, niin tarkoituksena on kehittää parempi valvonta ja seurantajärjestelmä, ja me todellakin panostamme siihen, että me teemme tiivistettyä yhteistyötä kaikkien asianosasten kanssa, julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kanssa, jotta toimintamme kehittyisi, eli että voisimme vielä paremmin valvoa seuraavan ohjelmakauden toimien tehokkuutta. Ja sitten muutama sana tähän taloudelliseen aspektiin – se liittyy tilintarkastustuomioistuimen kommenttiin kohdasta neljä. Ko- tilintarkastustuomioistuimen mukaan toimet eivät ole vielä riittäviä. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että meillä on yhtäältä tavoitteena yksinkertaistaminen, eli jäsenvaltioille ei pitäisi lisätä minkälaista taakaa, mutta toisaalta me etsimme vastauksen näihin kysymyksiin, eli että voisimme toimia vielä kohdennetummin ja sitä kautta antaa meille paremman mahdollisuuden arvioida tilannetta. Eli kunhan jäsenvaltiot saamme lisää infoa, niin silloin voimme antaa vielä parempia ehdotuksia. Ja silloin voimme myöskin paremmin ymmärtää sitä, millä tavalla tätä järjestelmää tulisi käytännössä toteuttaa. Tarkoituksena on tukea ta- taloudellista toimintaa ja liiallisen byrokraattisen taakan aiheuttamista välttäen on yksi keskeinen se toimintamalli ja komissiohan on ehdottanut, että me toimisimme kurinalaisesti, eli vain ja ainoastaan yksi projekti voisi olla aina tukikelpoinen ja tulevaa kautta silmällä pitäen jäsenvaltiot voivat hyväksyä vain ainoastaan yhden ohjelman tehdyn päätöksen jälkeen. Uskoakseni olen näin vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, jotka täällä kuulimme. Ja mielelläni jatkan yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta voisimme toimia vielä tehokkaammin. Kiitoksia. Yeah, thank you very much. Kiitoksia. Onko muita asioita? Anna vielä tilintarkastustuomioistuimelle puheenvuoro, jos haluatte, jos teillä on kommentteja. Mr. Chairman, I'd like to thank everybody. Important. Hyvä puheenjohtaja. Tässä tuli monia tärkeitä kysymyksiä ja haluaisin aloittaa esittelijän esittämiin kysymyksiin ensiksi näistä kohdennuksista ja valintakriteereistä. Unionin lainsäädäntö voi määritellä erityistavoitteita ja ne ovat kyllä hyvin yleisiä asetuksissa ja jäsenvaltioiden täytyy määritellä nuo täytäntöönpanokeinot tavoitteiksi, joiden pitäisi heijastella niiden tarpeita ja myös erityisprioriteetteja, teknologioita, laatua ja eriyttämistä esimerkiksi. Sitten jäsenvaltioiden täytyy myös maaseudun kehittämisohjelmissa heijastella jäsenvaltion tarpeita sellaisenaan kuin ne on esitetty maaseudun kehittämisohjelmassa investoinnit, edunsaajien luokat ja niin poispäin, ja myös tehdä eriytetyt tuen tasot eri tyyppisille ohjelmille ja hankkeille. Ja täytyy myös käyttää erityistä valinta, erityisiä valintakriteerejä niille hankkeille, jotka eniten edistävät tavoitteiden, tavoitteisiin pääsyä ja myös riskin vähentämistä, kuten nämä kestävyysohjelmat muun muassa. Minä haluaisin huomauttaa, että tosiaankaan meidän tehtävämme ei ole määritellä, minkälaisia valvontakriteerejä tulisi käyttää, mutta me omassa kertomuksessamme kappaleessa 26 ja 7, 28 ja myös tuossa laatikossa kaksi esitämme esimerkkejä hyvistä valintakriteereistä, joita olemme löytäneet eri jäsenvaltioista, ja ne ovat rajoittavia ja ovat myös auttaneet kohdentamaan paremmin tavoitteisiin. Esimerkiksi Unkarissa te oli erityissektoreille ja erityishankkeisiin omia ohjelmia, kuten karjan morilisointi, kukkien viljelyhankkeet ja sen sellaiset. Ja huomautan, että tosiaankin on olemassa eroja siinä, miten tilintarkastustuomioistuin pää, tekee päätöksiään ja tark- toteuttaa tur- tarkistustaan. Meidän tarkistuskriteeriemme pohjalta me katsomme, onko jäsenvaltioilla olemassa valvontakriteereitä ja uskon, että meidän täytyy tosiaan ymmärtää nyt tämä ero meidän tilintarkastuskriteeriemme välillä, joita me määrittelemme, ja sitten taas eri valintakriteerien välillä jäsenvaltioissa, jotka voivat joita voidaan käyttää kohdentamaan tukea parhaimpiin hankkeisiin ja ohjelmiin, jotka todella liittyvät jäsenvaltion tai alueen erityistarpeisiin. Minä myös tahtoisin huomauttaa, etten tiedä onko nyt Ajala Senderin mukaan ilmoittamia ristiriitaisuuksia omassa kertomuksessamme lähestulkoon tai on välttämätöntä, että maatila paranee, kun varoja käytetään uusiin varusteisiin ja uusiin tiloihin. Kuitenkin unioni olisi saanut parempaa lisäarvoa, mikäli olisi kohdennettu näitä varoja paljon paremmin. Ja sen olemme sanoneet selkeästi omassa tekstissämme. Ja se juuri liittyy mielestäni kokonaistavoitteeseen. Ja sitten jos ajattelen jäsenvaltioiden valintaa tähän tarkistukseen. Tässä siis katettiin kymmenen valtiota, seitsemän niistä sai osakseen paikan päällä tapahtuvat tarkistukset. Ja tässä ei voida käytä läpi kaikkia jäsenvaltioita ja nämä valitaan ja, jäsenvaltion tai alueen mukaisesti. Kuten tiedätte, niin joskus Esimerkiksi tiedätte, kuten tiedätte, että jäsenvaltioissa, kuten Puolassa, on yksi aluekehitysohjelma ja sitten maatalousseudun kehitysohjelma, ja jossain on taas useampia niitä. Eli me olemme nyt tässä pyrkineet sitten miettimään tuota maatieteellistä kattavuutta. Ja tärkein kriteeri on sitten uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välinen kriteeri. Ja täten tuomioistuin voi lopulta sitten tehdä asianmukaiset johtopäätöksensä ja laatia asianmukaiset suositukset komissiota varten. Uskonpa, että tämä riittää. Ja, vielen Dank, Frau budberg Kiitoksia, Rova Budberg-Güte. Jos esittelijä haluaa vielä puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Kiitos lyhykäisesti. Kiittäisin yhteistyöstä kaikkia ja myös kommenteista. Joka tapauksessa meidän täytyy muistaa, että nyt me olemme tässä uuden ohjelmakauden alussa ja komissio puhui siitä, millä tavalla pyritään toteuttamaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja sitten tämän valiokunnan suosituksia ja että voitaisiin sitten parantaa näiden tiettyjen välineiden käyttöä, jotka ovat aivan perustavanlaatuisia ylläpitämisessä ja myös uudistamisessa Euroopan maatalo, maatiloilla, mutta myös luodaan uusia työpaikkoja ja myös laadukkaampia työpaikkoja maan käytön parantamiseksi ja myös tässä sukupolven vaihdosaallossa ja tulevaisuuden näkökulmasta. Ja minä vielä huomauttaisin, että minusta vaikuttaa aivan olennaiselta, että kun tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa on hyvin paljon painoarvoa, ei ainoastaan jäsenvaltioiden tai komission suuntaan, vaan myös se, miten voidaan koko arviointia parantaa ja tehostaa. Ja huomauttaisin, että koko tekstin kertomuksen luku on olennainen siellä on kohtia, johon jo Rova Burger Gyte on huomauttanut, esimerkiksi kohdat 26, 7 ja 8 ovat aivan olennaisia, ja kun lukija niitä näkee, niitä katsoo, esimerkiksi kohtaa 26, ja siinä, kun, ja siinä esitettyt vaatimukset, joita on pyritetty käyttämään kaikissa maissa samalla tavalla. Joka tapauksessa tässä täytäntöönpanokohdassa havaitaan, että yleisluontoisesti ottaen jäsenvaltiot tai ainakin nämä jäsenvaltiot, joihin nyt tilintarkastustuomioistuin on välineen kanssa 121 kohdalta osoit, pu, pu, puuttunut, ovat toimineet riittämättömästi ainakin näiden alueidensa osalta kohdalta 26 ainakin havaitaan, että riittävän hyvin ei ole käytetty kaikkia kriteereitä eikä täytäntöön pantu kaikkia sääntöjä. Joten riittävällä tavalla ainakin siis huomauttaisin, että minua kiinnostaa kovastikin tilintarkastustuomioistuimen kaikki kohdat ja myös vertailtavat kohdat mutta tämä onko kyse koko maasta vai pelkästään esimerkiksi Kataluniasta tai jostain yhdestä alueesta ja sitten taas kokonaisuutenaan Puolasta, niin vähän on ha- hankala ymmärtää. Olemme tehneet paljon työtä yhteis- ja yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Minä just, juuri siitä syystä pyrin aina vain pyrkimään ymmärtämään sitä, missä mennään, kun kunnioitan heidän työstään. Mahtaako tähän tulla tarkistuksia vai ei? No, se tietysti liittyy hallinnolliseen prosessiin, mutta olen valmis toki niitäkin käsittelemään. Kiitos. Okei. Okay. Yeah. Thank you very much. Niin, kiitos. Näin voimme päättää kohdan viisi käsittelyn tältä erää. Jatketaan sitten seuraavalla erityiskertomuksella eturistiriitojen hallinta tarkastetuissa EUn virastoissa. Jälleen kerran Ines Ajala Sender on esittelijä. Ines. Niin. Kuulimme tästä aiheesta jo aikaisemmissa kokouksissa, mutta nyt keskustelemme sun työasiakirjastasi. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, niin tosiaankin nyt on kyse oikeastaan johtopäätöksistä on ollut kyse koko viime vuoden vastuuvapaushankkeesta ja olemme saaneet käydä läpi peruskriteerejä, esimerkiksi eturistiriita-asiaa, tiettyjen virastojen kohdalta. Siinä sehän oli tilintarkastustuomioistuimen kohteena. Ja tämä valiokunta on myös esittänyt sitä, että me loisimme tällaisen vähän laajemman kuvan tietyistä luotettavuus ja avoimuus ja läpinäkyvyys asioista talousarvion toteutumisessa yleisluontoisestikin Euroopan unionissa. Ja siitä tässä tekstissä on puhe. Ja mehän järjestimme kuulemistilaisuudenkin tähän ja siinä me saimme kuulla ne kohdat, jotka tässä minun tekstissäni on esitetty. Ne olivat hyvin kiinnostavia. Varmaan sitten haluaisin kertoa valiokunnan jäsenille, että yksi asia, joka kuulemistilaisuudessa saimme oppia, on myös Kerparantin tekstissä virastojen vastuuvapausasiasta. Eli toki puhun nyt kohta kohdalta ihan sellaisista asioista, jotka liittyvät tuohon tuon tekstin esittämiin parannusehdotuksiin. Erityisesti tahtoisin korostaa nyt sitä, miten olennaista on peruskriteerinä pitää tuo itsemäärääminen virastoissa, virastojen autonomia, kysymys ja sitten pitää mielessä niiden omat eri, eri tarpe, tarpeet, niiden eturistiriita-asiat ovat että esimerkiksi henkilöstövirastossa henkilö, tai turvallisuusvirastossa tai meriturvallisuusvirastossa tai sitten taas mm, tuolla työmarkkinoiden seurantakeskuksessa. Sitten meidän täytyy myös muistaa, OECDn suositukset eturistiriidoista, muistaen kuitenkin se, sen, että kysymys on julkisista viranomaisista siinä yhteydessä ja sitä on vaikea puolestaan toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteismuodoissa. Ja myös se, miten se vaikuttaa sitten hallintoneuvostoon tai johtokuntaan Eli OECD on tietysti tässä suositusten antajana, mutta meidän täytyy toimia yksityiskohtaisemmin tarkemmin tässä erityistilanteessa. Olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on koko kuulemistilaisuuden jälkeen ja viime vuoden hankkeiden ja keskustelujen jälkeen julkistanut tiekarttansa siitä, että tarvitaan yhteinen lainsäädäntökehys kaikille eturistiriita-asioille jokaiselle elimelle. Nehän toimivat omien ongelmiensa ympärillä ja niille sitten on omat erityissääntönsä. Toivomme komissiolta mitä pikimmin tämän vuoden loppua ennen tuota ehdotusta. Toisaalta olemme sitä mieltä myös, että nämä, nämä säännöt eivät saa ö, tuosta vaan viidakkomaisesti tihentyä ja tihentyä koska olemme jo oppineet sen, että mitä yksinkertaisemmat säännöt on käytettävissä, niin sen parempi on riippumatta siitä, miten monimutkainen täytäntöönpanokenttä niillä sitten on. Eli jos on kyse säännöistä, jotka ovat hirvittävän raskaita ja, taakko, ta, ja va, vaikeita, niin sitten ei päästä puusta pitkälle. Eli sääntöjen täytyy olla mahdollisimman yksinkertaisia ja myös sovellettavissa mitä helpoimmin, jotta tehokkaasti voidaan valvoa koko kenttää. Mikäli säännöt ovat jättimäisen haarautuvia suuntaa, jos toiseenkin ja sotkeutuvat keskenään, niin silloin tilannetta on mahdoton jo valvoakin. Eli siitä syystä on turha ryhtyä vaatimaan avoimuutta sen enempää. Ja sitten olennaista on myös se, että asiantuntijoiden, teknisten avunantajien näiden, näissä virastoissa, samoin kuin hallintoneuvoston ja johtokuntien jäsenten säännöt pitää selventää. Ja tässä erityisesti on kyse oikeusasiamiehen puuttumisesta tähän työhön. On nimittäin usein aika hankala seurata ja valvoa sitä, missä nuo eturistiriidat oikeastaan piilevät. Joka tapauksessa meidän täytyy muistaa, että me nyt ole tässä puhumassa mistä tahansa eturistiriita suhteesta. Meidän täytyy olla siksi hyvin kurinalaisia pyrkiessämme määrittelemään eturistiriitaa, jotta ei taas ajauduta jonkunlaiseen yleisluontoiseen ympäripyöreään päätökseen, päätelmään, koska sitten taas kerran ei pystyttäisi toimimaan järkevästi. No niin, uskon, että tämä on ollut oikea askel eteenpäin tilitarkastustuomioistuimen kertomuksen jälkeen varsinkin. Ja erityisesti jos ajattelemme tuota 2010-2012 vastuuvapauskeskustelua, jossa on havaittu se tarve, että meidän on puututtava tähän eturistiriitojen vaaraan ja riskiin ja se onkin tuossa aikaisemmassa Niisterloinin tekstissä kyllä tullut esille. Tilintarkastustuomioistuin tekee oikein valvoessaan tätä, näitä virastojen eri vaiheita, ja se voi tietysti aina soittaa hälytyskelloja silloin, kun niin tarvitaan. On kyse sitten missä tahansa virastosta. Tietysti terveys- ja turvallisuuspuoli on aina entis, ensimmäisenä huo, tuossa tutkimusten alla, mutta myös kaikki muutkin hallinnolliset kysymykset eturistiriitojen mm, näkökulmasta kaikissa virastoissa. Ja olemme sitä mieltä, että ne virastot, joissa voi olla eniten riskejä vaativat kurinalaista valvontaa. Ja meidän täytyy muistaa myös se, että nythän avoimuusrekisteriä ollaan laatimassa. Tätä voidaan aina parantaa jatkuvasti, päivittää tilannetta jatkuvasti. Ja lopuksi olemme myös sitä mieltä, että tarvitaan erityisvälineitä avoimuuden edistämiseen, eri asiantuntijoiden taustojen julkistamiseen, johtokuntien ja hallintoneuvosten jäsenten taustojen tutkimuksiin ja heidän intressiin ja heidän yhteyksiensä ja taustojensa julkaisemiseen ja sen sellaiseen. Ja myös johto, tai hallintoneuvoston pöytäkirjoissa täytyy, pöytäkirjat täytyy esittää julkisesti. Uskon, että suurin osa eturistiriitariskeistä liittyy eurooppalaisen julkisen hallinnon heikentymiseen, ja siksi meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan henkilökunnan asemaa ja pyrkiä rajoittamaan komission tehtävien jatkuvaa ulkoistamista eri aloilla eurooppalaisen hallinnon yksinkertaistamisessa. Eli tätä täytyisi vähentää selkeästi, koska silloin aina eturistiriita tai kasvavat mitä enemmän ulkopuolella toteutetaan. Ja myös sitten vaikeuttaa tietenkin valvontaa, joten siksi kun me yksi, kaksi, innoissamme päätämme ulkoistaa kaikenlaista hallinnon työtä, niin meidän pitäisi miettiä myös niitä seurauksia, joita mahdollisesti sillä on eurooppalaisen julkisen hallinnon avoimuuteen ja valvontamahdollisuuteen. Eli populismi, jota aina väitetään, jota aina kuulee, että virkamiehet ovat vain virkamiehiä, eivätkä tee mitään, voi olla myös suuri virhe, koska nyt ollaan maksamassa sitten sitä laskua, että se syntyy se selvä eturistiriitariskit, joita emme myöskään voi hyväksyä, jos enää ei ole olemassa oma henkilökuntaa, mm, vaan emmehän me emme voi sitten valittaa, jos ulkopuolella toteutamme kaiken. Me voimme toimia vain tässä talon sisällä, emmekä voi sitten ryhtyä syyttelemään muita. No niin, ja nyt sitten lopuksi Haluaisin että toi, pyytää kaikilta toimielimiltä, samoin kuin virastoilta, jotka ovat esiintyneet näissä kuulemistilaisuuksissa, oppine, olemme oppineet niiltä sen, että jos jotakin vaikeuksia sitten on suositusten toteuttamisessa, niin silloin voidaan taas ottaa yhteyttä tilintarkastustuomioistuimeen ja on myös valituslautakunta. Tämä varmaan riittänee tältä erää. Kiitos. Ja, ich habe hierzu jetzt eine Wortmeldung. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö. Ja haluaisin kertoa vielä, että herra Mulderin pitäisi olla kello 17 seuraavassa tapaamisessa, joten käydään nopeasti tämä keskustelu ja teemme vielä herra Mulderin kanssa keskustelmaa. Olkaa hyvä. Minä yritän esittää asian myöskin lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitokset esittelijälle tästä työskentelyasiakirjasta. Tärkeintä on, että me todellakin puutumme itse ongelmaan ja katsomme, mikä on tämänhetkinen tilanne. Me olemme viime vuosien aikana todellakin ottaneet tämän asian esille, kun vastuuvapaudesta olemme keskustelleet. Eli tämä on kaikille tärkeä asia. Ehkäpä työskentelyasiakirjassa voitaisiin mainita konkreettisia asioita. Meidän täytyy siis viitata näihin keskeisimpiin kysymyksiin. Oikeutetusti täällä viitattiin komission tilanteeseen. Emmekö voisi pyytää jäsenkomissiolta vuosikertomusta tällaista vertailevaa taulukkoa, josta kävisi selkeästi ilmi, mitä on tehty, mitä ei ole tehty, mitkä ovat ne varsinaiset ongelmat. Se oli ensimmäinen ehdotukseni. Sitten toinen asia. Meidän pitää ponnekkaasti pitää kiinni tästä asiasta ja, ja tässä vaiheessa jo pyytää virastoilta ennakkoon tietoa vastuuvapausprosessiin liittyen. Eli kaikilta, ei ainoastaan niiltä, jotka ovat ehkä ongelmallisia, vaan että kaikki virastot kertoisivat ikään kuin edistymiskertomuksen pohjalta, että mikä on tämänhetkinen tilanne eturistoriitoihin liittyen. Ja ehkäpä meidän tulisi parlamentina toimia myöskin hiukan proaktiivisemmin. Voisimme vuosittain valita esimerkiksi kolme virastoa ja katsoa, tarkemmin, mikä siellä on viimeisen vuoden aikana ollut tilanne. Näin tiedämme todellakin sitten, että mitä on tapahtunut ja mitä ei. Tämä riittää omalta osaltani. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tilintarkastustoimistosta hyvin mielenkiintoisesta mietinnöstä ja raportista. Tämä on hyvä asia, että saimme tämän. Ehkä meidän pitäisi päätelmiehen vielä terveyttää. Ne ovat tällä hetkellä aika laajat. Ja tästä vähän katoaa nyt se, mitä me haluaisimme oikeastaan. Me haluaisimme sääntöjen yhdenmukaistamista eturistiriitojen suhteen, koska me haluamme tietenkin asiantuntijoita täällä työssä, ja niitä tarvitaan ehdottomasti, jotta voidaan taata se, että nämä asiantuntijat sitten todellakin työskentelevät EU-lainsäädännön puolesta, eivätkä joku yrityksen hanslankkarina. Totta kai tarvitaan tekniikkaa, vaikka kieliteknologiaa, mutta ennenkin voidaan sallia sitä, että, että, että työntekijä voisi jollain tavalla siellä virastossa siinä toimimassa niin, että hän ei toimi sääntöjen mukaisesti. Eli kyllä mitään nämä päätelmät ottaa hyvin vakavasti. Se, mitä täällä ehdotettiin, että teemme yhteisiä suuntaviivoja jotta katsomme todellakin komission lainsäädäntöehdotusta. Mutta meidän pitää keskustella sitten siitä, mitä tarkoittaa eturistiriita viraston työntekijöille. Miten, miltä se näyttää? Miltä se näyttää komissiossa? Ja miten voimme myöskin vastata tähän ongelmaan? Pitäisikö ne ottaa ehkä sitten henkilöstösääntöön mukaan, josta tulemme keskustelemaan pitkän aikaa vielä. Eikä kyllä tarvitaan tästä keskustelua. Kyseessä ei ole pelkästään se, että teollisuuden vaikutus voidaan poistaa tai kansalaisjärjestöjen vaikutus voidaan poistaa, mutta tarkoitus on siitä, että ollaan myöskin avoimia. Se, mitä mietinnössä lukee tällä hetkellä, no tämä vaikuttaa erittäin hyvältä, mutta tällä hetkellä kuitenkin syntyy vähän huolenaihetta sen suhteen, koska kaikkia sääntöjä voidaan niin helposti kiertää, eikä mm, henkilöiden mm, elämänkertoja analysoida tarpeeksi ennen kuin he ottaa palvelukseen. Joten tätä meidän pitäisi hieman tarkentaa vielä kohtaa. Sillä tällaisia ongelmia on monilla muillakin kentillä. Ja nyt oikeastaan virastot voisivat olla tässä jo johtavassa asemassa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je crois que... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä on oikealla hetkellä saapunut mainio teksti nyt kun eletään jo aika hankalia aikoja eturistiriitojen ja lahjonnan kentällä. Eli meidän täytyy nyt antaa, osoittaa oikeaa esimerkkiä vastuuvapaus täytyy hoitaa virastokohtaisesti. Joskus komissio tahtoisi yhtenäistää vastuuvapauden ja se olisi kyllä valtavan suuri virhe talousarviovalvonnan kannalta. Kun vastuuvapaus hoidetaan virastokohtaisesti, niin kaikki nämä asiat voidaan käydä läpi tarkoin. On tullut aika toimia lainsäädännön puolellakin. Olen tyytyväinen tähän äh, tekstin tekstiin, tähän mietintö, mietintöön ja esittelijän ajatuksiin. Ajala Sander on tehnyt valtavasti työtä ja puhunut tästä paremmasta lainsäädännöstä. Ja kolmanneksi huomauttaisin, että meidän täytyy myös äh, tarkkailla paremmin kaikkia eri rakennelmia, joita Euroopan unionissa on ja jotka parlamentin mielestä, monien parlamentaarikojen mielestä ovat laajoja tai liian moninaisia. Täytyy tuoda kaikki nämä rakenteet käsiteltäväksi ja myös seitä tarkoin sekä jo hallintoneuvostolle että johtokunnalle ja johtajalle missä mennään. Aika usein meillä on myös liikaa hallinnon väkeä, mutta täytyy heille kaikille kertoa, että he kuuluvat Euroopan unionin ja poliittiseen valvontaan, erityisesti parlamentin valvontaan, ja että me todella noudat, toteutamme tätä valvontaa. Ja lopuksi huomautaisin, että mielestäni täytyisi tarjota tällainen eurooppalainen mm, julkisen viran eh, asema. Kun sitä käytetään oikein ja sitä maksetaan oikeaa palkkaa, niin se on myös vakaata. Eh, kun nyt meillä on kaikenlaista koktailia erinäisistä vapaista ammatinharjoittajista ja ulkoistamisesta, totta kai joillain kohdilla tarvitaan tätä ulkoistamista ja vapaiden ammattiharjoittajien palveluja myöskin, mutta mielestäni se osittain vaikuttaa koko konflikti ja ristiriidan kehittymiseen. Kiitos. Kiitoksia. komissio, Marjotin Reero, onko teillä tietoja ajankohtaisesta täytäntöönpanosta? Mikä on komission kommentti tähän? <clears throat> Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vain lyhyet kommentit. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Ajala Senderiä. Tietenkin heillä on samanlaisia huolenaiheita kuin meilläkin on täällä komissiossa. Ja tietenkin, totta kai me tällä hetkellä pyrimme sitoutumaan näihin asioihin. Ja meidän sitoutuminen on tällä hetkellä sellaista, että teemme vuosittain suuntaviivoja, joita teemme yhdessä virastojen kanssa asiaan liittyen. Joten asia on oikeastaan aika pitkälle mennyt jo. Meillä on ensimmäinen luonnos, joka olemme antaneet virastojen johtajille tiedoksi. Voimme antaa sen myöskin esittelijälle, jos hän haluaa. Olemme käyneet keskustelua virastojen kanssa, odotamme heiltä vastauksia, ainakin muodollisia vastauksia. Meillä oli jo alku, perustavaa laatua olla keskustelua asiasta. Ja sitten näiden suuntavivojen suhteen oikeastaan ilman muuta meidän pitää löytää tasapaino asiantuntijuuden ja eturistiriittojen hallinnan välillä. Ja varmaankin kaikkein tärkein väline eturistiriitojen hallintoon on, hallinnointiin on avoimuus. Tämä on ilman muuta selvää, mutta meidän pitää myös miettiä sitten samalla näiden toimiteiden täytäntöönpanoa. Totta kai virastot ovat riippumattomia mm, kyllä jokainen virasto on itsessään vastuullinen. Ja olemme nähneet jo aikaisemmin, että monet virastot, ovat, ovat tehneet jo näin eh, tilintarkastustoimistojen eh, raportin pohjalta. Asiassa on edistetty paljon. Nytkin me myös eh, autamme virastoja tässä toiminnassa. Ja sen lisäksi uskomme, että suuntaviivojen takaa takana on se, että kaikilla virastoilla pitäisi olla eturistiriita politiikka ja tehdä riskiarviointi. Kuten edustaja Ajalla totesi, täällä on erilaisia virastoja ja eri virastoilla on erilaisia eturistiriita-riskejä. Ja tietenkin tämän riskiarvioinnin jälkeen sitten virastojen tulee katsoa sitä yksityiskohtaisemmin – kuinka voidaan ottaa eri periaatteet ja välineet, joita suuntaviivoissa on erotettu niin käyttöön, vaikka mm, etuilmo, ilmoitukset tai, tai päätöksentekoprosesseja voidaan valaista. Tässä on jotenkin erilaisia mahdollisuuksia olemassa. Meidän tavoitteemme on kuitenkin vetää tämä menettely loppuun, tämän vuoden loppuun mennessä ja löytää tällainen yhteinen lähestymistapa asiaan. Etenkin tässä käydään sitten myöskin ähm, jäsenten kanssa myös epäperillisiä keskusteluja, jos te haluatte, jos te kiinnostava asia. Olen avoimia tähän liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, näin, näin tämä asia onkin. Selvä. Ines vielä loppupuheenvuoro tähän. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan niin kiitän kaikista kollegojen esittämistä kommenteista. Ne toivat äh, tähän uusia ajatuksia myöskin ja siitä, mihin suuntaan tulevaisuudessa pitäisi edetä. Eli eturistariitojen hallinta kuuluu näihin peruspilareihin tässä talousarviovalvontavaliokunnassa. Ja sitten siihen, mitä kuulimme komission sanovan. Kiitän komissiota toki mahdollisuudesta yhteistyöhön. Ja on mainiota, että voimme osallistua tuon luonnoksen laatimiseen. Tutkailemme sitten koordinaattoreiden kokouksessa, miten voitaisiin tosiaan toimia, mutta seuraavat vielä eli virastojen vastuu ja tiekartta. Minua huolestutti se, että vaikka on totta, että virastoilla on tuo itsenäisyysvaatimus ja niiden tosiaan täytyy toimiakin itsenäisesti, niin kuitenkin vastuu on kahden tasoista. Eli virastojen täytyy olla vastuullisia määritellessään kriteerejään ja erilaisia toimintamuotojaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi, mutta tämä ei voi tarkoittaa sitä, että viime metreillä komissio on vastuussa kaikesta siinä, mitä tapahtuu myös virastoissa. Eli virastot toki ovat itsenäisiä ja niiltä vaaditaankin itsenäisyyttä, kun ne täytäntöön panevat omia suosituksiaan ja ehdotuksia ja niin poispäin. Tosin se ei tarkoita sitä, että ne eivät riipu kenestäkään mistään muusta. Kyllä ne kuuluvat myös turistiriitakysymyksissä komission vastuun piiriin. Ja toiseksi sitten näissä johtopäätöksissämme puhumme tiekartasta, joka koskee virastoja. Me tosin toivomme, että tulevaisuudessa sitten kun virastoväline on saatu hyväksyttyä. Me tarvitsisimme myös tällaisen yleisluontoisen eturistiriita-tekstin kokonaisunionille ja tämä, tämä virastoille, mutta myös muillekin komission hallintoneuvostoille esimerkiksi virastojen hallintoneuvostoille, niillä sitten on omat erilaiset profiilinsa ja sitten meillä on myös monia ulkoisia asiantuntijoita, jotka tekevät työtä hyvin vastuullisissa tehtävissä, joilla voi olla myös sitten kansallisia eturistiriita-ongelmia. Tässä tiedän kyllä, mistä puhun, tunnen monia kansallisia asiantuntijoita, eli kun olemme päässeet ratkaisemaan tämän tiekartan virastojen eturistiriitojen ratkaisemiseksi, niin meidän täytyy ryhtyä tekemään työtä laajemmin myös kokonaiskuvan ja kokonaislainsäädännön aikaiseksi, aikaansaamiseksi, eturistiriitojen hallinnoimiseksi ja estämiseksi kaikilla aloilla, jotta me voisimme sitten luoda luottamusta enemmän kansalaisten piiriin, Euroopan unionin toimielimiin, koska nyt me sitä tarvitsemme entistä enemmän kuin mitä joustavampia, avoimempia ja selkeämmin ymmärrettävämpiä ja luotettavampia me oikeastaan olemme asiantuntijoiden ja kaikkien muiden kanssa tehdessämme yhteydessä, niin sitä parempi. Ja jos aina kun voidaan löytää ja tietää kaikkien taustat ja eri etu, edut ja ristiriidat ja muut sellaiset, niin sen selkeämpää tämä työ on, kun voidaan toimia sitten puhtaalta pöydältä ja pyrkiä välttämään ja eliminoimaan näitä kaikkia erilaisia ongelmia, joita voi syntyä. Tämä riittää nyt tällä kertaa. Kiitos. Kiitoksia esittelijä Ines Ajala Sender. Näin olemme tämän tärkeän asian käsitelleet ja voin ottaa sitten esille seuraavan kohdan, nimittäin valtuuskunnan vierailu Kaliningradiin. Jan Mulder esittelee tämän asian. Ole hyvä, Jan. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitoksia, että tämä asia saatiin jo tässä vaiheessa käsiteltäväksi, koska minun täytyy ihan heti kohta lähteä tältä pois. Suurella mielenkiinnolla jään odottamaan tätä Euroopan mielenkiintoisen kolkan vierailua. En ole koskaan itse aikaisemmin siellä käynyt. Monia asioita löytyy jo matkaan liittyvästä asiakirjapaketista. Toivoisin komissiota ja parlamentin palveluita tarjoamaan meille mahdollisimman nopeasti aiheeseen liittyvää tietoa, sillä kyse on minulle aivan täysin tuntemattomasta alueesta. En ole lukenut niihin juurikaan liittyen mitään tekstejä, mutta mikäli nämä salakuljetushuhut pitävät paikkansa, niin toivoisin, että komission yksikkö tai joku muu voisi tarjota minulle mahdollisimman paljon tietoa asiasta. Ja ensimmäistä kertaa kuulin myöskin, että tähän mennessä, eli vuodesta 1991 lähten, olemme investoineet noin 100 miljoonaa euroa tähän Euroopan alueeseen. Se on melkoinen summa, joten voitaisiinkohan saada luettelo näistä hankkeista, ohjelmista, kaikesta niistä kohteista, joihin rahaa on ohjattu. Ehkäpä tilintarkastustuomioistuimella on kertomuksia, erityiskertomuksia, jotka voitaisiin myös meille välittää. Minä haluaisin mennä paikan päälle mahdollisimman valistuneena, jotta voimme esittää paikan päällä myöskin ihan niitä oikeita kysymyksiä. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Onko komissiolla tähän liittyen uusia tietoja? Edustaja herra Salvador Catania tai toinen komission edustaja, voiko kumpa teistä kommentoida asiaa? Olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Totta kai voimme antaa tiedot näistä projekteista joita on rahoitettu Kaliningradin alueella tähän mennessä. Tietenkin pyrimme katsomaan tätä mahdollisimman nopeasti. Täällä on myöskin EU-delegaation kanssa järjestelyjä tehdä Kaliningradin alueella tätä, että voidaan keskustella parlamentin valtuuskunnan kanssa projektin täytäntöönpanosta ja muista asioista, joista he haluavat keskustella sitten siellä ollessaan. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Valitettavasti itse en pääse paikalle, Jan, mutta niin en muiden menojen takia pääse paikalle, mutta muistan hyvin, että aikanaan Venäjän valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa – kävimme Kaliningradissa ja silloin keskustelimme tupakka salakuljetuksesta, kävimme rajaylityspaikoilla ja ehkäpä voisimme tutkailla tätä matkakertomusta, eli katsoa mitä on tapahtunut ja verrata sitä sitten näihin komission toimittamiin asiakirjoihin. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä tai kommentteja? Ei näyttää olevan, nyt voimme päättää tämänkin kohdan käsittelyn. Haluatko esittele vielä puheenvuoron? Jan, haluatko puheenvuoron? Oh, there's somebody else. Von von Olaf. Pistää ehkä joku haluaa joku puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olafin nimissä toteaisin, että Kaliningrad-alue on hyvin arkaluontoinen alue – näiden niin sanottujen laillisesti tuotettujen laittomien asia tupakkatuotteiden osalta. Niitä tu- valmistetaan venäläisen Baltikska ja Tapagnaja yhtiön toimesta ja useimmat tupakat, tupakkatuotteet viedään alueen ulkopuolelle, mutta voimme kertoa teille sen verran, että vuonna 2005 noin miljoonat savuketta on jäänyt alueelle ja vuonna 2008 niitä oli 203 miljoonaa. Eli tämä on melkoinen kasvu ja vuonna 2011 hungarissa, Latviassa, Lietuassa ja Ruotsissa näitä tuotteita takavarikointi sekä Saksassa että Tsekeissä ja sitten myöskin Puolassa ja Sloveniassa. Ja ongelma näihin savukeisiin liittyen on se, että kolme neljä vuotta sitten näitä tuotteita alkoi löytyä Saksasta ja ne ovat laadukaita tuotteita, mutta samalla myöskin halpoja, joten niitä löytyy kyllä melko lailla markkinoilta. Ja venäläiset ovat kyllä vastanneet meidän yhteistyöpyyntöihimme sanoen, että nämä tuotteet on tarkoitettu tuon vientiä varten, eli he eivät ole rikkoneet minkäänlaisia lakeja Kaliningradin alueella, mutta halusin vain ottaa tämän asian arkaluonteisen luonteen esille, koska meidän täytyy tietenkin valvoa, millä tavalla nämä tuotteet liikkuvat muun muassa unionin alueella. Vaikkakin ongelma pienenee, mutta silti se on edelleenkin ongelma. Thank you very much. Now I have uh, two more. Ja vielä kaksi muuta jäsentä. Inger Käsli, olkaa hyvä. Kiitoksia. Mikä rooli Kaligranilla on? On näiden tuotteiden rakoituksen näille tupakkakonserneille itselleen. Ja myöskin haluaisin tavata siellä Olafin edustajia mielelläni gleich äh, beantworten? Voidaanko tähän kysymykseen saman tien vastata oikeastaan? Katania? bitte. Äh, herra Katania olkaa hyvä. Yes, we have uh, uh, Kyllä, meillä on Venäjän kanssa vastavuoroisuuden periaatteeseen nojautuvia kysymyksiä ja aikaisemmin me olemme keskustelleet Venäjän tullin edustajien kanssa ja me olemme pyytäneet yhteistyötä. Kaliningradhan siellä on kaksi yritystä, jotka tuottavat näitä savukkeita ja suurin osa tuotetaan vientiä varten. Ja siihen liittyen sanotaan, että sitten kun nämä tuotteet ovat siirtyneet kolmansiin maihin, niin ne ovat siirtyneet myöskin Euroopan unionin markkinoille. Jan. Kiitoksia. Jan, ole hyvä. As for information. Hyvä, niin minähän viittasin sihteeristöömme ja mitä Bart Stas totesi, niin olisi hienoa, että saataisimme tämän muutama vuosi sitten valmistetun kertomuksen käyttöömme. Me saimme jo jonkunlaisia vastauksia komissiolta ja tietenkin olisi hienoa, että Olafikin voisi toimittaa meille hyödyllistä tietoa tähän vierailuun liittyen, joten toivoisin, että Olafiltakin saisimme jonkinlaisen asiakirjan sekä sen asiakirjan lisäksi, jonka saamme siihen aikaisempaan vierailuun liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia. No sitten päättää tämän kohdan käsittelyn. Tämän esityslistaa tämä kohtaan näin päätty Kiitokset Olafin ja komission edustajille. Ja me odotamme myöskin näitä luvattuja tietoja matka-asiakirjoihin sitten. Ja tämä mielipiteiden vaihto on osoittanut sen myös, että Kaliningradin valtuuskunnalla on merkityksensä. Ja toivottavasti saamme lisätietoja sieltä. Näin päättyy meidän yleinen esityslistamme. Jatkamme huomenna kello yhdeksältä sitten. Ja ko, mm, kello yhdeksältä jatkamme koneäänestyksillä eri mietinnöistä. Kiitokset. Ja koordinaattorit, voimmeko saman tien jatkaa tästä näin? Onko niitä, jotka eivät voi saman tien nyt tässä jatkaa tätä kokousta? Mikä on tilanne? There. Is there a um, substitute? No. Onko täällä varajäsen täällä? Okei. Okay. Could you, could you, uh... Yeah, äh, yeah. Ich, ich schlag, I propose that uh, after a short break of three to five minutes. Pidetään 3-5 minuutin tauko ja sitten jatketaan koordinaattorin kokouksella sen jälkeen. Suljetuin ovin jatketaan koordinaattorin kesken. I'm here. Yeah, I'm here. We'll arrive tomorrow.